lähtisi käymään vuoropuhelua Unkarin kanssa perusoikeuksien osalta. Perusoikeusasioista täytyy keskustella ja mitään muuta asiaa ei ole, joka näin paljon ansaitsi meidän huomiotamme. Allora, prendo atto che c'è una... No niin, on nyt pyydetty, pyydetty että esitysistä muutetaan ja tämä täytyy toimittaa puhemiehelle Schulzille ja hän tekee sitten päätöksen tästä asiasta. Nyt Siirrymme äänestyksiin. Korea de Camposin mietintö. äänestyksenä. äänestys alkaa. La votazione è chi... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Aukenin mietintö. Ei nyt ei käydä mitään keskusteluita. Meillä ei ole varattu keskustelulle aikaa, eli me Please, point of order. Työjärjestyspuheenvuoro avant le début de chaque plénière de décider Jokaisen täysistunnon alussa päätetään estyslistan muutoksesta. Favore. La proposta è... No niin, tämä esitys on selkeä, mutta tässä vaiheessa puhemiehen täytyy tehdä tästä päätös, joten näin ollen tämä pyyntö toimitetaan puhemiehelle, joka sitten tekee asiasta päätöksen ja toimittaa päätöksestä tiedon sitten täysistunnolle. Komission jäsen Reding haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. President. Puhemies Istuntosalissa on juuri äänestetty mietinnöstä, Korea de Kampoksen mietinnöstä, ja haluaisin komission nimissä sanoa seuraavaa. Ensinnä komissio tervehtii yhteisymmärryksen neuvoston kanssa sekä sen, että hyväksyttiin Korea de Kampoksen mietintö. Odotamme, että tämä asia saadaan nopeasti ratkaistua. Kuitenkin mitä tulee yhteisen edun hankkeisiin, joille myönnetään tukea, erityisesti Euroopan laajuisissa energiaverkoissa. Komissio on sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että tuki EUlta ja kansallisista varoista laajenee myös niille alueille, että voidaan tällaisia hankkeita tukea, jotta voidaan diversifioida energian hankintaa Ähm, sekä kumppaneita ja komissio haluaa pitää itsellään aloiteoikeuden ähm, kokemuksestaan äh, näiden asioiden seurannasta sekä artiklan 16 mukaisesti äh, TEN-verkkojen tekstistä. Kiitos. Grazie, commissario. Kiitoksia. Sitten Aukenin mietintö ja esittelijä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Det er ikke så tit, at ombuds... Kiitoksia puhemies. Ei kovinkaan usein käy, että näinä erikoislaatuinen mietintö tulee meidän tehtäväksemme. Siksi on ikävää, että tästä asiasta ei voitu käydä täysimittaista keskustelua täysistunnossa. Kyse on kuitenkin loppujen lopuksi kansalaisten kunnioittamisesta ja kansalaisten osallistumisesta päätöksentekoon. Meidän täytyy tehdä selväksi, että meille on erittäin tärkeää, että me kuuntelemme kansalaista, sitä mitä kansalaisen on sanottavanaan. Nyt olisi vain todeta, että meillä on edessämme erittäin hyvä mietintö, joka saatiin aikaan valiokunnassa. Kyse on nyt kahdesta seikasta, kahdesta pyrkimyksestä siitä, miten kunnioitetaan kansalaista ja kuunnella häntä. Itävallassa oli eräs tapaus, joka liittyi viiniin lentokentän laajentamiseen. Oikeusasiamies oli samaa mieltä siitä, että pitäisi tehdä kunnollinen exposta analyysi no yhtä niin hyvin tästä voisi kutsua postmortem-tutkimuksesta, ehkä kuoleman jälkeen tehdyksi ruumiin avaukseksi, koska tämä tutkimus tuli siinä vaiheessa liian myöhään. Oikeastaan kansalaisen pitäisi olla jo etukäteen oikeus osallistua ja sanoa sanansa asian. Oikeusasiamies viittasi tähän päätökseen, tai teki tämän päätöksen, me tähtämme kiinnittää huomiota. Ja muutenkin kun on puiteohjelmista ja ympäristölainsäädännöstä ympäristölainsäädännön puolella meidän pitäisi tarkastella sitä, kuinka kriteereistä ja normista pidetään kiinni ja kuinka kansalaiset saadaan mukaan kaikkiin vaiheisiin myötävaikuttamaan osallistumaan päätöksentekoon, sikäli, mikäli se on mahdollista. Meidän pitäisi Euroopan parlamenttiin erittäin voimakkaasti puhua tämän puolesta. Meidän pitäisi aina olla kansallisten puolella mahdollistamassa se, että kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa. Haluaisin kiittää kaikkia avustajiani, ja myöskin kaikkia osallistujia, koska ilmapiiri oli erittäin hyvä. Jopa itävaltalaiset olivat mukana tässä ilomielin tämän mietinnön laatimiseen. Kiitoksia myöskin siitä, että sain puheaikaa, rouva puhemies. Sitten äänestämme. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi Arsenis, Arseniksen mietintö. Ykkösblokki. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme ehdotuksesta muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausema esitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Credo sia approvata. Okei, okay, approvata. Re- Hyväksytty. Sitten Eichhautin mietintö. Ykkösblokki puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eh, proposta della commissione così modificata. Ehdotus näin muutettuna äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi sitten päätöslauselmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Mr. Brock has a problem with his machine. Approvato. Hyväksytty. Ilmeisesti on jotain teknisiä ongelmia Brokilla. Ilmeisesti Brok, olkaa hyvä. Olen kovin pahoillani, mutta minulla ei ole äänestyskorttiani. Olisin kuitenkin mielelläni äänestänyt kummankin mietinnön puolesta. Bene, la prenda. Ehm, Selvä. Sitten Tuunin mietintö ykkösblokki äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehdotus, komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestys lainsäädäntöpäätösasmaehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Gregin mietintö. Ykkösblokki, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten ehdotus, komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslausumaehdotus nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Approvato. Hyväksytty. Sitten Tirolienin mietintö. Tarkistus 109 tarkistusta. Äänet puolesta vastaan tyhjää ja sitten äänestystarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Komission ehdotus. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslausumaesitys äänestyksenä. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi alkaa juhlaistunto, jonka jälkeen jatkamme äänestystä.